Does it work? It works. Good. Good evening. Hyvää, ilt- hyvää iltaa, hyvät naiset ja herrat. Aloitetaanpa, ei nyt kovin täsmällisesti, kello 19. Muutama kollega vielä tulossa bussilla, junalla, jalan ilmateitsekin. Madam, madam Toya would... Rouva Toya, vai oli, ei kun on ihan ok, hyvä. Eli ehkä vähän myöhemmin, mutta nyt on aika aloittaa. No other comment, the agenda of our... Mitään huomautettava eikä ole esityslistaan. Tämä on ylimääräinen kokous, voimme hyväksyä esityslistan muutoksitta. Sitten minun ilmoitukseni. Tässä ei ole mitään muuta. Sitten meillä on vielä muut asiat lopussa. Mutta ilmoitukset, tärkeitä mu- muuten, budjetti- ja ekon valiokunnat, jotka ovat tässä vastuuvaliokunnat, ottavat ESIR-äänestykset vähän etuajassa. ESIR 2. 24. huhtikuuta, kun poliittinen merkitys on niin merkittävä tässä asiassa. Ja siksipä ITRE-valiokunnassakin oli tarpeen mukautua aikatauluun myös meidän lausuntomme kohdalla. Siksi joudumme järjestämään tämän ylimääräisen kokouksen Strasburgissa – että voimme toimita äänestykset esir kakkosesta. Meillähän on kaksi. Toinen on lainsäädäntö ja toinen valiokunta-aloitteinen mietintö. Molemmat toki tärkeitä. Me haluamme toimittaa lausuntomme molempiin budjettivaliokuntaan ja ekovaliokuntaan, koska tässä 55 artiklaa käytetään nyt käsittelyssä. No niin, hyvät ystävät, me olemme samaa samalla viivalla 54 artiklan nojalla puolestaan. Että tämä on meillekin suuremmoinen tilaisuus näin tärkeässä kysymyksessä. Ymmärtääkseni voimme mennä kohtaan kolme, pöytäkirjojen hyväksyminen. Pöytäkirjat kokouksesta 28.9. marraskuuta viime vuonna ja 12. tammikuuta kuluvaa vuotta. Jos ei huomata, että näihin pöytäkirjoihin, ovat ne hyväksytty. Ei huomautettava, kiitoksia kovasti. Nyt sitten äänestykset. Kaksi äänestettävää ehdotusta. Ensin koeäänestys. Haluaisin avata äänestyksen, jos sopii. Äänestys alkaa. Ja Niin, Strasbourgissa nyt siis äänestetään. Äänestys päättyy. Selvä. Okei, okay, it's, uh, um, well, I understand. Jos ymmärrän, niin viesti meni perille tässä Strasbourgin äänestämisestä. Minä äänestin tyhjää, kai huomasitte. Tyhjää äänestin minä. Selvä. Ja sitten äänestykset. Lausuntoluonnos. luonnos lainsäädäntöehdotus uudeksi asetukseksi ESIR ja myös teknisten toimien mukaanottaminen neuvoantavan keskukseen. Eeva Kaili on meidän lausunnon valmistelijamme. Check how many persons is from... Voisitteko tarkistaa, kuinka monta on paikalla EPPstä? Minulla ei ole äänestyskorttia. Minä en tiedä, voinko minä nyt äänestää vai en. No me tarkistamme sen, mutta voitte sanoa sitten, oletteko puolesta tai vastaan. Mutta siis tässä äänestyksessä nyt. Siis jos koneäänestys, niin kerrotte sitten kantanne. No niin, sitten äänestämään. 114 puolesta vastaan tyhjää hy- hylätty. 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 116 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 131 puolesta vast, puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksenä. Selvä. Äänestys päättyy. Hylätty. Your vote is for. Te puolesta äänestätte puolesta, joko Jöskä vastaan. Eli ikävä hylätty. Voi hyvänen aika. Ehkä pidetään pieni tauko ja, ja no okei. Okay. Eli hyväksytty, kun tekin äänestette puolesta. Kaksi lisääntä puolesta ja yksi lisääni vastaan. Tämä käy mutkikkaaksi, että täytyy olla nyt kärsivällisiä. Minä kyllä olen kärsivällinen. Sitten 132 puolesta vastaan. Ja voi hyvänen aika, ja vielä kerran koneäänestyksenä 132. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 134 puolesta yhdessä 141 kanssa. Ei samalla sivulla tuo 134 ja 141. Ei samassa paikassa, mutta äänestämme yhtenä ryhmänä äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 135 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 144 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 puolesta tarkistamme. Kompromissi kahden selvä. Käsi ylös. Vielä kerran. Kompromissi kaksi tarkistetaan. Äänestys päättyy. Katsotaan tulokset. Hyväksytty. Okei. Okay. Uh, 138. puolesta vastaan. Tyhjää. Kädet ylös kunnolla. Väsyneitä varmasti olette, mutta kun on ensimmäinen päivä. 138 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 139 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 140 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistamme. 140. 140. Äänestys päättyy. Yksi ääni vastaan lisää. 28-28 hylätty näin ollen. Muut äänestivät kortilla. Hylätty, ystävät hyvät. 142 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 155, 153 toinen osa, toinen osa, 153 toinen osa puolesta vastaan. Tarkistetaan. Eli 153 toinen osa. Äänestys päättyy. Hylätty. Hylätty. 155 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 156 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 157 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Kompromissi 4 tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 159, 159 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 160 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 161 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 161. 161. 161. Äänestys päättyy. Enemmistö ei tullut. Yksi lisääni vastaan kortitta hylätty. 162 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 163 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 164 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 165 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 166 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 167 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 181 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 181 puolesta, puolessa anteeksi. Äänest, äänestys päättyy. Hyväksytty tällä kertaa. 183 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 185 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 184 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 186 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 188 puolesta vastaan tyhjää hylätystä. 89 puolesta vastaan tarkistetaan 189. Koneäänestyksenä ja äänestys päättyy. Hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 191 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 193 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaanpa 193. 193 tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Hylätty yksi ääni lisää vastaan. 194 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 196 95 Kompromissi kaksi siis hyväksyttiin, anteeksi. 196 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi tarkistusta 197 ja 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 199 puolesta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 hylätty. 204 puolesta vastaan tyhjä tarkistetaan. 203, anteeksi 204 korjaa puhuja. Äänestys päättyy. Hylätty. 205 puolesta vastaan sama enemmistö, eli hylätty. Tarkistetaan 205. 205. Äänestys päättyy. Hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 46 toinen osaa puolesta vastaan tarkistetaan. 46 toinen osa. 46 toinen osa. Äänestys päättyy hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 toinen osa, 56 toinen osa puolesta vastaan Tarkistetaanpa. 56 toinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 56 osaa neljä. Sama tarkistus, mutta neljäs osaa. Äänet puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sekin tarkistus neljä, toinen osa. Neljä, toinen osa hänet puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaanpa. Tarkistus neljä, toinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 63. Toinen osa puolesta vastaan. Kärsi on sinne ja tänne suuntaan. Tarkistetaanpa 36 toinen osa. 63 puhujakoria, toinen osa. Toinen osa. Äänestys päättyy. Hylätty tällä kertaa. 63 kolmasosa puolestaan vastaan. Tarkistetaan vielä kerran. 63 kolmasosa. Äänestys päättyy. akortti on selvä. Eli, eli tämä sopii minulle mainiosti. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tarkistetaan. 76. 76. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 18 puolesta vastaan tarkistetaanpa kompromissi 18. I close the vote. Accepted. Hyväksytty. 91 vastaan tyhjää tarkistetaan 91. Äänestys päättyy. Hyväksytty 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 97 puolesta vastaan tarkistetaan 97. Ja äänestys päättyy. Hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. äh, sähköisenä koneäänestyksenä loppuäänestys. Nimenhuutoäänestys jopa. Äänestys alkaa tästä koko lausunnosta. Lainsäädäntö lausunto. I close the vote. Ja tämä äänestys päättyy ja se on hyväksytty. Onnistajat edustaja Kai. Sitten siirrymme seuraavaan kohtaan. Euroopan strategisten investointien rahaston täytäntöön pano. Marian Jean marie Marinescu on esittelijä. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan. Tarkistetaan 35. 35. Äänestys päättyy hylätty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta 22 toinen osa ainoastaan puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan tarkistetaan. 64 Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty 65 puolesta vastaan. Tarkistetaan vielä kerran. Pienet erot. 65 tällä kertaa. Äänestys päättyy. Se on hylätty. 67 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan. Hmm, tarkistetaan 68. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 94 puolesta vastaan Tarkistetaan 94. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 13 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 106 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta vastaan tarkistetaan tarkistus 113. 113. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Se on hylätty. 114 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. Ja sitten koneäänestyksessä nimenhuutoäänestyksenä loppuäänestys. Äänestys alkaa. Uh, thank you very much. Kiitos. Äänestys päättyy. Suuri enemmistö. Onnittelut esittelijälle. Ja näin Kohta neljä on käsitelty. No business. Onko muita asioita? Ei ole muita asioita, joten kokous on päättynyt.